Yes, we have to start the meeting. We are all... Meidän täytyy aloittaa kokous, mutta halusin vain nähdä, ovatko kaikki heränneet tulleet tänne. Joten aloitamme kokouksen ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi Tom Beversin, joka johtaa työllisyysasiain toisuuskomitea MKa ja Thomas Dominikin, joka johtaa sosiaalisuojelukomitea tosiaan turvakomitea ja annan ensin puheenvuoron herra Beversille. Uskon, että suurin osa teistä valiokunnassa tunteekin teidän organisaation ja teidän asemanne siellä. Mutta ehkä voisitte nuo uusille jäsenille kertoa tarkastikin, minkä, mikä teidän roolinne on. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta. vuoden 1998 sopimuksen artikla 148 perusti meidän komiteamme ja se on EPSCO-neuvoston alainen elin, joka hoitaa tätä Euroopan työllisyysstrategiaa, joka mainittiin ensimmäisen kerran Lissabonin strategiassa ja nyt EU 2020 strategiassa ja nyt se on osa talouden ohjausjaksoa. Meillä on siis tästä koordinointityöstä kokemusta 17 vuoden ajalta. Koordinoimme jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkoja ja pyrimme kehittämään niitä, mutta mitään yhtä ratkaisua ei tietenkään, yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole olemassa. Tähän aikaan vuodesta, kun komissio on antanut vuotuisen kasvuselvityksen, me laadimme kertomuksen ja neuvoston päätelmien pohjalta sitten laadimme tuon EPSCO, kevään EPSCO-neuvostoa varten. Ja toukokuussa sitten, kun jäsenvaltiot ovat jättäneet nämä uudistusohjelmansa, me käymme ne läpi. Kun komissio antaa nämä maakohtaiset suositukset, me keskustelemme niistä ja jos tarpeen hieman korjaamme niitä neuvostoa varten kesä-heinäkuuksi. Vuoden mittaan seuraamme suositusten toteutumista monen välisen seurantamekanismin kautta. Meillä on kokouksia tätä tarkoitusta varten ja se on aika raskas prosessi ja vie paljon aikaa. Tämä prosessi kuitenkin takaa sen, että politiikasta keskustellaan hyvin syvällisesti ja avoimesti ja että meillä on todistepohjainen prosessi, josta voidaan vetää selviä johtopäätöksiä. Tänä vuonna olemme käyneet läpi nuo maakohtaiset suositukset, niin ne osat, joita annettiin jo viime vuoden joulukuussa. Ensi viikolla tarkastelemme aktiivisia työmarkkinapolitiikkoja ja työvoimapalveluuudistuksia ja annamme niistä sitten lausuntoja tulevina viikkoina. Teemme yhteistyötä muiden komiteoiden kanssa, muun muassa elinikäistä oppimista tarkastelevan koulutuskomitean kanssa ja myös verotus- ja työasioita tarkastelevien muiden komiteoiden kanssa. Vuonna 2014 muutimme lukuisia suosituksia ja kaikki suositukset sitten neuvosto aikanaan hyväksyi, ne mitä meiltä oli siis lähtenyt. Teemme yhteistyötä myös Euroopan työmarkkinaosapuolten kanssa tämän talouden ohjausjakson puitteissa ja ne arvostavat tätä yhteistyötä kyllä kovasti. Osana EU 2020-strategiaa me komiteana teemme töitä parempilaatuisten suositusten ja raporttien puolesta. Meidän standardiemme on oltava hyvin tuloksiin perustuvat ja tasapuoliset, eivätkä niinkään politiikan vietävissä. Tämä tarkoittaa tai tässä mielessä voidaan sanoa, että investoinnit tähän komiteaan ovat kannattaneet. EPSCO-neuvostosta on tullut tasapuolisempi ja, ja tehokkaampi. Toimintaan tarvitaan kuitenkin pieniä muutoksia tähän päätökseen, jolla tämä meidän komiteamme on perustettu ja myös sosiaalisen suojelun komitea on perustettu ja teitä kuullaan tässä prosessissa. Kuten tiedätte, käymme nyt läpi EU 2020-strategian puoliväliarviointia ja komissio on jo ehdottanut muutoksia talouden ohjausjaksoon, siihen mekanismiin ja me tarkastelemme nyt lopullisia ehdotuksia, joista tehdään luonnos uusiksi suuntaviivoiksi. Meillä on ollut mahdollisuus antaa EPSCO-neuvostolle meidän kahden komiteamme yhteinen lausunto. Se tehtiin viime lokakuussa ja me tarkastelemme tietysti pakettia, kun se tulee meille kaikille. Haluaisin puhua vielä näistä suuntaviivoista. Työllisyyssuuntaviivat ovat tärkeä elementti tätä puolivälitarkastelua. Ne tarjoavat tietoa siitä, miten Euroopan työllisyysstrategiaa on pantu täytäntöön. Se on tärkeä osa meidän komiteamme työtä ja aloitamme työmme heti, kun komission ehdotus tulee. Me totta kai haluamme kuulla myös tätä valiokuntaa ja koko Euroopan parlamenttia. Työllisyyskomitea on jo kertonut, että meistä näitä työllisyyslinjauksia tai suuntaviivoja pitäisi käyttää paljon tehokkaammin. Ne ovat siihen hyvä väline ja tätä strategista välinettä täytyy vahvistaa, siitä täytyy tehdä käyttäjystävällisempi ja, ja tehokkaampi, kattavampi ja sen pitäisi vastata paremmin niihin kysymyksiin, joissa tarvitaan jonkinlaisia vähimmäistasoja. Sitten hieman siitä, mitä teemme nyt tämän taloudenohjausjakson puitteissa, kun työllisyysmarkkinoilla tilanne on pysynyt hankalana – tässä vuoden 2015 alussakin. Ja kysyntä on edelleen heikkoa ja se syö Euroopan kilpailukykyä ja myös työvoiman kilpailukykyä, kun ihmisten osaaminen vanhenee ja työmarkkinoilla pysyminen on vaikeampaa. Me keskitymme täytäntöönpanoon ja myös näihin osaamisiin ja pätevyyksiin osana tätä strategiaa. Olemme havainneet, että uudistuksia on tekeillä jäsenvaltioissa, mutta niitä täytyy nopeuttaa ja entisestään syventää. Ja niiden tueksi tarvitaan poliittisia linjauksia, sillä muutoin tilanne ei lyhyellä aikavälillä parane. Thank you. Then I'll give the floor to me. Kiitoksia sitten herra Thomas Dominik, joka johtaa sosiaalisen suojelun komitea. Olkaa hyvä. Person, dear members, I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa olla täällä tänään kertomaan sosiaalisen suojelun komitean työstä. Jokainen sen historiaa. Tämä komitea SPC perustettiin vuonna 2000 ja se antaa neuvoja neuvostolle sosiaaliturva-asioissa. Myöskin mitä tulee esimerkiksi terveyskysymyksiin ja eläkkeisiin. Meillä on kaksi tärkeintä osiota työssämme. Ensinnäkin eurooppalainen ohjausjakso ja sitten aluekohtainen työ joka liittyy komission ja jäsenvaltioiden yhteisiin sosiaaliturvahaasteisiin EU:ssa ja myöskin sitten tehokkaisiin poliittisiin ratkaisuihin. Samoin kuin EMKossa työpolitiikan alalla sosiaalisen suojelun komitea keskittyy valvontaan, täytäntöönpanoon, mitä tulee sosiaaliturvakysymyksiin maakohtaisesti – ja vuosittainen tarkastelu komissiossa ja lausunnot ja ehdotukset neuvostolle ovat pohjana sitten neuvoston lopullisille suosituksille. MKn ja SPCn työ on osoittautunut hyväksi ja komitea on ainoa valmistelema elin, joka toimii sosiaaliturvan ja sosiaalisen sisällyttämisen alalla. Me katsomme sosiaalisia kysymyksiä ja esimerkiksi eläkkeisiin ja pitkäaikaisen hoitoon liittyviä kysymyksiä. Vuonna 2014 hyväksyimme kaksi tärkeää kertomusta. Ensinnäkin riittävä sosiaaliturva ikääntyvässä yhteiskunnassa ja toinen sitten sosiaaliturvajärjestelmät EU:ssa, rahoitukset, tehokkuus ja vaikutuksellisuus. Tänä vuonna julkistetaan eläkekertomus varmaankin toukokuun loppuun mennessä. Ja siinä korostetaan eläkkeiden riittävyyttä ja ikääntymisongelmaa, ja se pitäisi nähdä osana EPC-kollegoiden työtä, joka liittyy eläkejärjestelmien kestävyyteen. SPC myöskin laatii neuvostolle kaksi kertomusta vuosittain. Ensinnäkin sosiaaliturvauudistukset EU-ssa ja sitten sosiaalipolitiikan prioriteetit neuvostolle. Ja tämä liittyy vuosittaiseen kasvuselvitykseen. Ja sitten toinen raportti liittyy EUn sosiaaliseen tilanteeseen ja sosiaalisiin haasteisiin. Ja meillähän on tähän valvontavälineitä. 2014 oli hyvin tärkeä vuosi, koska neuvosto pyysi meitä Elkon kanssa miettimään väliarviointia 2020 strategian osalta ja miten sitten edetään, jotta saataisiin enemmän sosiaalista Eurooppaa. Me teimme Elkon kanssa yhteisen lausunnon. Yksi suurimpia haasteita lausunnossa on ollut se, että tarvitaan tasapainoisempia hallintojärjestelyitä – Viime vuosina ja kriisin vuoksi EU on vahvistanut talouspolitiikan valvontaa jäsenvaltioissa. Sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettu ja sosiaalista hallintoa on kuitenkin edistetty liian hitaasti. Meillä on eri painopistealueita 2020 strategiassa ja tällä hetkellä meidän täytyy korostaa sosiaalisia kysymyksiä jotta pääsemme 2020 tavoitteisiin. Meidän ei pidä miettiä uusia tavoitteita, vaan katsoa, millä tavalla Eurooppa pääsee eteenpäin. 2020 ja Euroopan talouden ohjausjakso ovat osoittautuneet arvokkaiksi ja niiden avulla voidaan toteuttaa uudistuksia. Meidän pitää keskittyä sovittujen uudistusten toteuttamiseen. Osaan menee aikaa ja meidän täytyy jatkaa uudistuksia silloin, kun täytäntöönpanossa on puutteita. Yksi neuvoston tukemia uudistuksia on sosiaalisen hallinnon vahvistaminen noudattaen jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ja toissijaisuusperiaatetta. Me tarvitsemme tasapainoisen ohjausjakson, joka johtaa integroituihin tavoitteisiin 2020 strategiassa – ja inklusiivinen kasvu on yksi sen peruspilareita. Meillä pitää olla kumppanuutta EPSCON ja ECOFIN neuvoston välillä ja valmistelevissa elimissä. Meidän pitää vahvistaa yhteistyötä erityisesti eläkkeiden ja pitkäaikaishoidon alalla. No sitten sosiaali- ja työindikaattorit. Me hyväksyimme tulostaulukon. Se oli tärkeä askel eteenpäin jotta saimme poliittista näkyvyyttä sosiaali- ja työllisyyshaasteille. Ja se on väline ohjausjaksossa, ja komiteat ovat sitoutuneet tulostaulukon säännöllisen tarkastelun. Meillä on myöskin integroitu lähestymistapa tähän koko pakettiin. Ja se on yksi konkreettisia merkkejä siitä, että uusi komissio on sitoutunut sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin Euroopassa. Ja tämä sitoumus on meille tärkeä, jos haluamme kasvua, kasvua ja makrotalouden mukauttamista. Meidän pitää ottaa huomioon sosiaaliset vaikutukset poliittisissa valinnoissa. Ja tämä johtuu myöskin siitä, että sosiaalisista investoinneista saadaan myöskin kasvua ja kilpailukykyä. Tämän paketin yhteydessä komissio on ilmoittanut, että se aikoo vahvistaa sosiaalisen työllisyyden kehityksen valvontaa. Tämä on meistä erittäin tärkeä tavoite, mutta myöskin käyttää parhaita välineitä, joita meillä on käytössämme. Integroitu lähestymistapa on se, jossa katsotaan makrotalouden kysymyksiä ja työllisyyttä ja sitten katsotaan, mitkä ovat sopivat valvontavälineet oikeilla foorumeilla. Eli kolme viestiä haluaisin välittää tänään. Uuden komission investointisuunnitelmassa sosiaalisella investoinnilla pitäisi olla suurempi rooli ja tuloihin pitää aina liittää myöskin katsaus sosiaalisiin vaikutuksiin. Jos haluaisimme inklusiivisen kasvuagendan, niin meidän täytyy panna täytäntöön yhteisiä sosiaalisia tavoitteita ja meidän pitää olla vakavissamme poliittisista uudistuksista, joita pannaan täytäntöön ja miten ne suunnitellaan. Ja meidän täytyy parantaa tapaa, jolla valvotaan sosiaalista kehitystä ja sille pitää antaa yhtä paljon huomiota kuin makrotalouden kehitykselle. Mutta tämä pitää tehdä integroidusti politiikassa. Meidän pitää katsoa tasapainoisesti eri politiikan aloja. Kiitos. Thank you very much for the... Kiitoksia näistä johdantopuheenvuoroista. Seuraavaksi koordinaattorit vuorossa ensimmäisiä kysymyksiä varten. Rouva Moran Chartier EPPstä. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja näistä erittäin mielenkiintoisista paljon kertovista esityksistä. Minulla on muutamia kysymyksiä näiden puheenvuorojen jälkeen. Ja sitten herra Bevers, te korostitte, kuinka paljon olette tutkineet nuorisotyöttömyyttä ja tähän on liittynyt myös nuorisotakuun toteuttaminen. Oletteko tässä samalla tutkineet, tutkinut nuorisotyöllisyysaloitetta ja tätä nuorisotakuukysymystä. Nämä kaksi politiikan alaa, jotka ovat varsin lähellä toisiaan, aloite nuorisotyöllisyyden puolesta vain vahvistaa, jos näin voidaan sanoa, siis vahvistaa nuorisotakuuta kaikkein hankalimmassa, hankalimmassa tilanteessa olevilla alueilla. Tämän kysymyksen tein nyt sen takia, koska näin kerran kentällä monenlaista sekannusta kaikilla politiikan tasoilla ja ajat ajatellaan tätä tiedonantoa, jonka on haluttu neuvostossa tehdä nuorisotyöllisyysaloitteesta, vaikkakin he ovat aiheuttaneet sekannusta kuitenkin ihmisten mielissä. Joten haluaisin tietää, miten tämän asian laita oikein on. Sitten toinen asia, olemme paljon peräänkuuluttaneet sitä, että saataisiin 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahastoista, jotka se käytettäisiin köyhyyden vastaiseen taisteluun, sosiaaliseen osallistamiseen. Mikä tilanne oikein on? Onko teillä jonkinlaista tarkkaa tietoa tästä? Ja sitten kolmas kohta. Myös on täytynyt tehdä kovasti työtä, jotta Euroopan sosiaalirahastoa ei sotketa kohesiorahastojen kanssa sekaisin. Mikä on teidän näkemyksenne asioista? Euroopan sosiaalirahaston käyttöasteesta ja miten sitä käytetään käytännössä tai se hankkeita on olemassa ja miten niitä toteutetaan. Sitten toinen tärkeä kohta vielä, tai yksi tärkeä kohta vielä, kun pyritään kehittämään toimivaltuuksia, on puhuttu paljon kokemuksen virallistamisesta. Tästä on puhuttu jo 15 vuotta ja nähdään, että tämä asia vaan ei mene perille eikä etene. Mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin todella saada vauhtia palkansaajien kohdalla, joilla on pitkä ura, kokemus, miten voitaisiin tavallaan pätevöittää heitä tämän kokemuksen pohjalta. Kiitos. Uh, thank you. I'll... Kiitoksia. Annan puheenvuoron myös Jutta Steinrykille SD-ryhmästä. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind und dank. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kahden komitean puheenjohtajalle näistä puheenvuoroista. Hienoa, että pääsitte tänne tänään. Nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu on todella lähellä meidän sydäntämme ja edellinen puhuja otti sen jo esiin, mutta työttömyyttä on tarkasteltava laajemminkin. Minkälaisia toimenpiteitä me voimme tehdä hyvin kohdennetusti tässä asiassa Euroopassa? Työttömyys kasvaa ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja tälle asialle on tehtävä jotain, koska se vaikuttaa yhteiskuntaan kokonaisuutena. Euroopan säästöpolitiikka on tuonut hyvin haitallisia vaikutuksia. Herra Dominik, te sanoitte, että me tarvitsemme investointisuunnitelman ja että siihen tarvitaan myös sosiaalinen ulottuvuus. Missä teistä tässä on kaikkein kipein tarve toimia? Jos katsotte, mitä komissio on tehnyt, miten voimme kehittää tätä vielä edelleen. Te puhuitte eläkkeistä ja väestön ikääntymisestä ja että ne pitäisi jotenkin yhdistää toisiinsa. Onko teillä tästä konkreettisia ehdotuksia? Ja viime viikkoina komissio on käsitellyt näitä sosiaalipoliittisia tavoitteita. Ja ensimmäinen virke komission lehdistötiedotteessa oli, että maat, joissa on hyvää sosiaaliturvaa ja investointeja inhimilliseen pääomaan, ovat selvinneet paremmin kriisistä. Tämä nyt ei ole mikään uusi tieto. Mutta miksi kaikki jäsenvaltiot eivät tällä alalla ole toteuttaneet parannuksia. Thank you. <clears throat> Kiitoksia seuraavaksi. Reina Ronja Kari, GNGL. Tack till begge oplægsholdere för. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän molempia puhujia. Kiitoksia teidän alustavista kommenteista. Sitä oli todella kiinnostavaa kuulla. Kerroitte työstänne. Te puhuitte talouden ohjausjaksosta ja tämä on olennainen osa talouden ohjausjärjestelmää jäsenvaltioissa. Meidän pitää tarkastella ra- rakenteita ohjausjaksossa, koska tätähän komissio ja mekin olemme jo aikaisemminkin käsitelty useita kertoja. Ehkä pitäisi hiukan miettiä, miten voitaisiin muuttaa talouden ohjausjärjestelmää ja miten se toimii. Ja ehkä meidän pitäisi muuttaa äh, Euroopan ohjausjakso niin, että mukana on sosiaaliset indikaattorit ja parametrit. Niiden ehkä pitäisi kuulua ohjausjaksoon niin, että sosiaalisuojan merkitys korostuu. Voimme nähdä, että Suuret taloudelliset parametrit, kuten budjettivaje, nähdään kaikkein tärkeimpinä indikaattorina tällä hetkellä. Miten voimme, voisimme hiukan hienosantaa ohjausjärjestelmää, talouden ohjausjärjestelmää, jotta paremmin voitaisiin ottaa sosiaalisen suojelu, työllisyys, niin että ne, ne eivät tule pelkästään alisteisia kysymyksiä talousarvioasioille ja budjettivajeelle, koska meidän pitää pystyä luomaan enemmän työpaikkoja. Oletteko ajatelleet mahdollisia rakenteellisia muutoksia, joita voitaisiin tehdä, että nämä tulisivat mukaan? Edustaja Aguilar EFDDstä. Laura Agea. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä alustuksista ja näistä välineistä, joihin voimme varmasti viitata myöskin muissa yhteyksissä. Pari kysymystä ja pari huomiota siitä, mikä on Italian tilanne esimerkiksi nuorisot takuun osalta. Tällä hetkellä meillä on hanke, joka on epäonnistunut. Sillä ei ole päästy ollenkaan tavoitteisiin, jota varten se on luotu. Se ei ole tehokas väline ja siitä ei ole viestitty sellaisella tavalla, että sitä olisi voitu tehokkaasti käyttää. Onko virhe toteuttamisessa vai onko koordinoinnissa jonkinlaista puutteellisuutta. Eli kuka tämän asian ottaa esille, kuka toimii. Joissain maissa, joissa tätä on käytetty, siellä on toimittu tehokkaasti ja siellä on saatu erittäin myönteisiä tuloksia. Mutta tällä hetkellä Italiassa tämä hanke on käytännössä ilman käyttäjiä. Tähän liittyy paljon byrokratiaa ja nuoret eivät käytä tätä välinettä. Sitten toinen asia. On puhuttu sosiaalisesta ulottuvuudesta, joka pitäisi ottaa huomioon talouden ja makrotalouden rinnalla. Ja tässä yhteydessä olen kuullut puhuttavan ainoastaan budjettitavoitteista, rakenneuudistuksista ja ettei saa ylittää alijäämärajaa. Eli on tiettyjä sääntöjä, joita jäsenvaltioilla on jotka liittyvät näihin sosiaalisiin kysymyksiin, jotka liitetään talouskysymyksiin. Tietysti tämä on tärkeää, mutta tällä hetkellä talousulottuvuus ja nämä sääntöjen rajat ovat hyvin rajoittavia ja taloustavoitteet ovat aina ne, joihin pitää päästä ja sosiaaliset tavoitteet sitten jäävät sivuun. Eläkkeistä hiukan lisätietoja. Esimerkiksi Italiassa eläkeongelma on äärimmäisen hankala. Meillä on minimieläke, joka on huomattavasti alempi kuin mitä elämiseen tarvitaan. Varhaiseläkkeet, erityisesti julkisella saralla. Ja sitten meidän täytyy katsoa, millä tavalla asiat todellakin voisivat muuttua. Kiitos. Kiitoksia. Ehkä aloitamme herra Bevasista. Kiitoksia. Questions. Um... Kiitos puheet. Aloitan nuorisotyöttömyydestä ja nuorisotakuusta. Kuten totesin aiemmin, Työllisyyskomitea valvoo nuorisotakuun täytäntöönpanoa suhteellisen tarkasti. Meillä on siihen indikaattoreita ja olemme tähän mennessä tehneet kolme tarkastelua, jossa tarkastelemme nuorisotakuun toimeenpanoa jokaisessa 28 jäsenvaltiosta. Siellä tulokset ovat vähän sekalaisia, kuten ehkä voi odottaakin. Joissain maissa nuorisotakuu on jo olemassa ja se vastaa aika hyvin tätä nuorisotakuusuositusta. Jotkut maat sitten taas ovat aloittaneet hyvin erilaisesta tilanteesta. Lisäksi on hieman epäselvyyttä siitä, miten nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite eroavat toisistaan ja näin erityisesti niissä maissa, jotka eivät saa rahallista tukea tästä työllisyysaloitteesta. Joskus ehkä kannattaisi varmistaa, että näissä maissa on myös nuorisotakuu, eli juuri näissä maissa, joissa välttämättä tätä nuorisotyöllisyys rahaa ei ole. Eli pitäisi varmistaa, että näissä maissa tehdään ne uudistukset, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että nuorisotakuu voidaan ylipäänsä toteuttaa. Eli nuorisotakuuta pitäisi pitää rakenteellisena uudistuksena, joka parantaa ja helpottaa siirtymistä koulusta työelämään. Ja tämä aloite sitten, sen rahat ovat vain keino auttaa näiden uudistusten tekemisessä, mutta tavoitetta ja keinoja ei tässä pitäisi sotkea keskenään. Tavoitteena on tämä takuu, joka toivottavasti on olemassa vielä kauan tämän nuorisotyöllisyysaloitteen päättymisen jälkeen. Nämä hieman sekalaiset tulokset tarkoittavat sitä, että tulokset ovat aika erilaisia eri maissa, mutta kuitenkin monissa maissa maat ovat aloittaneet syvällisen työn. Ne ovat perustaneet kumppanuuksia, joita ei aiemmin ollut olemassa. Ne ovat laittaneet alueviranomaiset puhumaan keskenään ja tekemään yhteistyötä keskenään ja tekemään yhteistyötä myös työmarkkinaorganisaatioiden kanssa – Eli siellä todella rakennetaan siltoja nyt koulutuksen ja työelämän välille. Ja joissakin tapauksissa välitön vaikutus ei heti ole näkyvissä, se on ihan normaalia. Niissä maissa, joissa haaste on suuri, ehkä niille pitäisi antaa hieman enemmän aikaa ennen kuin nuo ensimmäiset tulokset ovat näkyvissä. Voin kuitenkin vakuuttaa ja tunnen Italiaa tässä mielessä hieman, että ne rakenteet, joita on luotu ja kumppanuudet, joita on perustettu, ovat todellakin askel eteenpäin. Viestintä ja tiedottaminen tästä nuorisotakuusta on joissakin maissa ongelma lisääkin sen eteen voisi tehdä, jotta nuoret todella tietäisivät, että tällainen takuu on olemassa. Emme ole oikeastaan kovin paljon suoranaisesti tekemisissä Euroopan sosiaalirahaston kanssa. Totta kai meillä on sinne yhteyksiä, koska ESR ja ohjausjakso ovat keskenään yhteydessä – me kuitenkin tarkkailemme sitä, miten ESR-varoja tässä mielessä käytetään ja toivomme, että siellä keskitytään niihin pääasiallisiin toimintalinjoihin, jotka on ohjausjaksossa tunnistettu. Pitkäaikaistyöttömyys ja osaamisen tunnustaminen, ne ovat minusta yhteydessä toisiinsa. Eräs päätavoitteistamme on pystyä taistelemaan pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. Talouskasvu totta kai on siihen hyvä keino, mutta se ei ole varsinaisesti meidän toimialaamme. Osaamisen tunnustaminen ja kaikki osaamispolitiikat ovat osa aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Kukaanhan ei tietenkään heti ole pitkäaikaistyötön. Ensin on lyhytaikaisesti työtön, ja itse asiassa tässä varhaisessa työttömyyden vaiheessa pitäisi yrittää saada ihmiset takaisin töihin ja antaa heille sellaisia taitoja, sitä osaamista, joka takaisi tämän. Joillakin mailla on aika hyviä profilointijärjestelmiä, joilla yritetään, pysty, yritetään pystyä kertomaan heti alussa, ketkä ovat niitä ihmisiä, joiden kohdalla pitkäaikaistyöttömyyden uhka on kaikkein suurin. Meidän tulisi käyttää näitä hyviä esimerkkejä laajemmin. Muut maat voisivat siitä huomata, että vielä lisääkin voidaan tehdä ohjausjaksosta vielä tästä tasapainottelusta ja rakenteiden muuttamisesta. Minusta talouden ohjausjakson rakenteet eivät kaipaa muutosta. Ne eivät ole mitenkään epätasapainossa. Tämä olemassa oleva järjestelmä periaatteessa mahdollistaa sosiaali- ja talousasioiden tasapainoisen tarkastelun, mutta tietysti ne sosiaalipolitiikan linjaukset, joita toteutetaan ohjausjakson kautta, niiden täytyy olla tasapainossa ja ne poliittiset valinnat, joita tehdään ohjausjakson puitteissa, niidenkin on oltava hyvin tasapainoisia. Ja nyt ihan näiden välittömien kriisivuosien päätyttyä. Tähän on ehkä hieman enemmän liikkumavaraa. Eli pitää tosiaan varmistaa, että ohjausjakson kautta toteutettavat politiikat ovat tasapainoisia. Tämäkin yhdistyy näihin käytettyihin indikaattoreihin. Tämä makroekonomisten epätasapainojen prosessi tai menettely on yksi tällainen väline tässä ohjausjaksossa. Ja sitten on myös sosiaali- ja työllisyysasioiden tulostaulu ja indikaattorit, kuten Thomas jo sanoi. Meidän tulisi luoda parempia yhteyksiä näiden kahden järjestelmän välille ja varmistaa, että ne eivät toimi molemmat aivan erillään toimista, toisistaan, vaan paremminkin tiiviisti yhdessä koko ohjausjakson puitteissa. Kiitoksia. Thank you. Herra Kiitoksia. Nyt panin ylös erilaisia kommentteja, muun muassa investointipaketti, jota komissio on ehdottanut, ja mitä pitäisi pitää sitten sosiaalisena investointina. Mielestäni tämä pitää liittää sosiaaliturvajärjestelmien uudistamiseen, joiden edessä on tämän päivän ongelmia myös. Ja sitten keskusteltiin pitkäaikaistyöttömyysproblematiikasta. Ja nämä kaikki tavallaan liittyvät toisiinsa. Sosiaaliturvajärjestelmä tässä muodossaan nykypäivänä pitää sopeuttaa sellaisella tavalla, että kun investoidaan näihin järjestelmään oikealla tavalla ja pannaan tarvittavat varat peliin, jotta estetään ongelmia, joita nyt on. Erityisesti vielä pitkäaikaistyöllisyydestä. Tarvitaan sellaisia suunnitelmia, jotka sopeutuvat tilanteeseen, otetaan huomioon myös vanhemmat työntekijät. Järjestelmien pitäisi pystyä toimimaan joustavammin ottaa huomioon ihmisten henkilökohtainen tilanne, että ihmiset voivat pysyä työllisyydessä, eivätkä sitten joudu työttömäksi, koska jos Pitäisi keskittyä myös komission näkemykseen sosiaaliturvajärjestelmien rahallistamiseen. Tästä pitäisi puhua sosiaaliasian komiteassa. Tässä on eri pilareita, joita pitää ottaa huomioon. Tämä samassa linjassa olemme keskustelleet myös eläkkeestä. Yleisesti ollaan ilmeisesti sitä mieltä, että työvoiman täytyy sopeutua vaan pidempiin työuriin, koska elinikäkin pitenee, se on tärkeä kohta, mutta jäsenvaltioiden pitäisi vapaasti voida päättää, miten sopeuttavat työmarkkinoita ja sovittavat sen sitten yhteen sosiaaliturvajärjestelmään. Tällainen status quo on vallalla tällä hetkellä, tästä jäsenvaltiot ovat samaa mieltä. He sitoutuvat muuttamaan järjestelmiä, jotta voivat sitten sopeuttaa järjestelmää demografisiin muutoksiin ja mielestäni Tällainen pitää saada aikaan, jos puhutaan siitä, että uudistetaan sosiaaliturvajärjestelmiä. Samassa linjassa, kun puhuttiin ohjausjaksosta tai ohjausjaksosta pitäisi noudattaa joitakin yhteisiä sosiaalisia arvoja, joita meillä on Euroopassa. Palaan myöhemmin minimieläkkeisiin, josta on Italian kohdalla keskusteltu. Meillä pitää olla sellaiset välineet käytössä, että voimme tarkistaa että tuen taso Euroopassa on kunnollisella tasolla. Täytyy olla jonkinlaista vertailua, jotta voidaan varmistaa, mitkä sosiaaliturvatoimet ovat sellaisia, että asiallinen toimeentulo pystytään tarjoamaan kansalaisille. Tässä pitäisi työstää myös näitä sosiaalisia arvoja. Tätä pitää, tästä pitää jatkaa vielä tulevaisuudessa työtä ja se tulee olemaan yksi tärkeä tehtävä tulevana kuukausina sosiaali- sosiaalisen suojelun komiteassa. Sitten vielä sosiaalisesta ulottuvuudesta ja miten tämä liittyy talouden ohjausjaksoon. Ja ihan niin kuin kollegani jo sanoi, meillä on välineet näin tehdä. 2013 keskustelimme syvällisesti työllisyys- ja sosiaaliasian tulostaulusta. Parlamentti myös otti tämän huomioon keskustellessaan talouden ohjausjaksosta viime vuonna. Ja nyt mitä tarvitsemme on, että edelleen integroimme sosiaalisia äh, aspekteja. Pitäisi olla hyvä yhteys, so, ottaa huomioon muut toimenpiteet, mutta myös työllisyys- ja sosiaaliindikaattorit. Joten tätä kaikkea pitäisi työstää ja meidän tästä varmaan tullaan keskustelemaan myös komissiossa. Kiitos. Thank you very much. Um, uh... Kiitoksia. Rova Blinkevitsiltä. Yeah. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Beversiä ja Dominikia heidän komiteoidensa työn esittelystä. Minulla on seuraavat kysymykset. Kumpikin komitea antaa suosituksia omilla aloillaan, esimerkiksi mitä tulee työllisyyssuuntaviivoihin tai sosiaaliturvajärjestelmien uudistamiseen. Mutta yksi kysymys. Tehän teette erittäin intensiivistä työtä Mutta onko jäsenvaltioissa riittävästi poliittista tahtoa panna täytäntöön näitä suosituksia, joita te annatte, niin että se vaikuttaisi sitten kansalaisten elämään? Bevers mainitsi, että ehkä tarvitaan jonkinlaisia minimivelvoitteita, ei pelkästään suuntaviivoja, vaan myöskin yksittäisiä toimia, joihin annetaan rahoitusta, kuten nuorisotakuun. Tarvitaanko näitä toimia? No uskon, että tarvitaan. Sitten toinen kysymys. Onko teidän komiteoissanne keskusteltu maahanmuuton vaikutuksista EU-hun? On hienoa, että meillä on vapaata liikkuvuutta, mutta joissain jäsenvaltioissa on paljon kansalaisia, jotka lähtevät maasta pois eivätkä he lähde vain yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, vaan myöskin Onko teillä ehdotuksia, joka liittyy maastamuuttoon? Onko tutkimuksia tulossa tai muita asioita, joista olisi hyötyä jäsenvaltioille? Sosiaalimalli on tietysti kiva asia pitää mielessä, koska meillä on valtavasti työttömyyttä sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä, ja nämä asiat vain pahenevat. Mikä on teidän näkemyksenne? Voisivatko teidän komiteanne tehdä ehdotuksia, esimerkiksi jonkinlainen lapsitaku? Meillä on niin paljon lasten köyhyyttä, että se on todella tuskallista. Meillä on nuorisotaku, mutta meidän täytyy katsoa ensinnäkin näitä perimmäisiä syitä. Lapset elävät köyhyydessä jo syntymästään lähtien, ja kun he ovat sitten nuoria, heillä ei ole motivaatiota tehdä töitä ja ansaita rahaa ja elättää perhettään. Eli ehkä pitäisi ensin katsoa näitä perimmäisiä syitä köyhyydelle. Miksi me elämme maailman rikkaimmalla mantereella, mutta silti on lapsiköyhyyttä? Kiitos. Alan. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös vierailijoille näistä johdantopuheenvuoroista. Herra Bevers, me emme jaa teidän optimismiamme ja tehän tässä totesitte, että pahin kriisi on nyt jo takana meistä. Tilanne on aivan täysin päinvastainen ja tässä pitää kantaa nyt poliittinen vastuu ja pystyä myös kuvittelemaan se kaikkein pahin. Sosiaalisen suojelujärjestelmiä rahoitetaan kansallisin varoin ja me tiedämme, että Euroopassa vain harva valtio voi nykyään talousmielessä hyvin. Kaikilla on velkaa enemmän tai vähemmän. Ja toisaalta sitten näitä järjestelmiä rahoitetaan ihmisten työllä mutta kun työllisyys jatkuvasti vähenee, niin sekä laatu että määrämielessä siitä tulee yhä vaikeampaa. Minkälaisia ehdotuksia teillä on tällaiseen äkkinäiseen repeämään, joka saattaisi syntyä hyvinkin nopeasti tai vuosien saatossa? Kyse ei ole järjestelmän sopeuttamisesta, vaan siitä, että siinä saattaa tapahtua radikaaleja muutoksia hyvin nopeasti. Kiitoksia myös herra Dominikille puheesta. En ole samaa mieltä tästä modernisoinnista, jos tällä tarkoitetaan sitä, että työskennellään pidempään. No, silloin puhutaan eläkeläisistä tai siitä, että tehdään pidempään töitä, ei saa tarpeeksi lepoa näin ehkä ajateltiin 15-20 vuotta sitten, mutta ei enää. Entäpä sitten yhteiskuntien edistyminen? Olisi hyvä saada aikaan yhä parempaa elämänlaatua sekä työssäoloaikana että sitten eläkkeellä. Työn parempi organisointi takaisi sen, että ihmiset voivat eläköityä tarpeeksi aikaisin, jotta voivat vielä nauttia elämästään sen jälkeenkin. Kiitoksia, Kiitoksia, herra Balas. Kiitoksia, hyvät herrat, teidän e- esityksestänne. Meillä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, onko tutkittu mielenkiinnosta tai muuten teidän organisaatioissanne, miten voitaisiin harmonisoida hiukan työllisyyttä, mutta vain eh, poikkeustapauksissa, erityisissä kriisitilanteissa yhteisvastuusta mukaan saataisiin tällainen vähän niin kuin Amerikan järjestelmä. Sitten toinen kysymys, joka on myös tavallaan huomio, on sopivaa sanoa, että koska elinikä nousee, Tätä se voidaan hiukan relativisoida viime lukujen mukaan, mutta tästä täytyy sanoa, että myös työikä pitenee ja lykätään siis eläkkeelle pääsyä. Tähän on kyllä yksi ongelma, nimittäin ongelma on seuraava. Joht- koska on työttömyyttä, osa, työ, osa työtä, sattumavaraista työtä ja yritysten tilanne joissakin maissa, erityisesti omassa maassa, niin jossa ei, yritykset eivät hyväksy, eivät, ota, eivät palkkaa ikääntyneitä työntekijöitä yli 50 ja 58-vuotiaat Ranskassa ei enää ole työssä yleensä. Ja jos pidennetään sitten sosiaaliturvamaksujen maksamista, mitä tapahtuu silloin? Eläkkeet laskevat Siis no ihan hyvä, mutta sitten kaikki tämä keskustelu, että koska eletään kauempaa, kauemman pitää myös tehdä työtä kauemman, mutta senhän pitäisi sitten vielä olla mahdollistakin. Ja sitten kun pohditaan, pohditaan työttömyyden kustannuksia, eikö se ole siitä, että kasvua ei vain ole, tai sitten ehkä vielä enemmän siitä, että tuottavuus kasvaa, koska digitaaliset ja teknologia kehittyy ja tämä pätee kaikkialla Euroopassa, ja sitä pitäisi tutkia myös. Mr. Bevers or Mr. Dominic? Bevers tai Dominic. Bevers. Thank you. Um... Kiitoksia. Ensinnäkin maakohtaiset suositukset. No viime kädessä ne ovat suosituksia. Komiteana me yritämme varmistaa, että ne ovat hyvin laadittuja, olennaisia, poliittisesti realistisia ja vuoden mittaan yritämme vähän painostaa maita. Yritämme seurata tilannetta, jotta voidaan varmistaa, että saamme kaiken irti suosituksista, mutta poliittinen vastuu on ja pitääkin olla jäsenvaltioilla. Se on heidän vastuunsa hyödyntää näitä suosituksia välineinä. prosessin luonne nyt kuitenkin on mitä se on. Me voimme ainoastaan antaa neuvoja maille. Jollain tavalla maita voidaan painostaa, mutta poliittinen vastuu on kuitenkin ainoastaan jäsenvaltioissa. No, maahanmuutto ja kaikki siihen liittyvät kysymykset. Jos katsotaan neuvoston päätelmiä, niin voitte nähdä, että siellä on aika epämääräistä kielenkäyttöä ja olemme havainneet, että meidän pitäisi keskustella syvällisemmin. 2015 työohjelmassa me haluamme käydä keskustelua kaikista työperäiseen maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä ja yritämme tehdä sitten vähän seikkakohtaisempia suosituksia kuin mitä on tehty tähän mennessä. Viime vuonna kävimme keskustelua mahdollisuudesta luoda jonkinlainen työttömyyskorvausjärjestelmä EU-ssa tai EMUssa. Tästä on käyty laajaa avointa keskustelua, koska mitään poliittista ehdotusta ei ole tullut komissiosta – mutta ajattelimme, että olisi hyvä, jos komiteana mehän tunnemme, miten työttömyyskorvausjärjestelmät toimivat EU:ssa, niin me keskustelemme tästä. Me emme tehneet mitään tiukkoja johtopäätöksiä, mutta laadin pienen raportin EPSCO-neuvostolle ja lähinnä otin esiin asioita, jotka tulee ottaa huomioon, kun mietitään työttömyyskorvausjärjestelmiä ja jonkinlaista Euroopan kattavaa järjestelmää. Ja yksi asia, joka täytyy pitää mielessä, on se, että tämänhetkiset järjestelmät ovat hyvin erilaisia. Tekniset ongelmat kaikissa ehdotetuissa malleissa eivät voi olla aliarvostettuja. Eli tämä on asia, joka tulee pitää mielessä. Sitten pari sanaa vielä iäkkäämmistä työntekijöistä. On jäsenvaltioita, joissa on työmarkkinoita vanhemmille työntekijöille, eli näin voidaan toimia, meidän täytyy toimia kaikilla tasoilla myöskin työnhakutoimistojen pitää mukauttaa toimintaansa. Tällä hetkellä ei nyt kovin paljon investoida vanhoihin työntekijöihin, koska sielläkin katsotaan, että ei olisi helppo löytää heille työtä. Eli meidän täytyy nyt huomattavalla tavalla muuttaa tapaa, jolla työmarkkinat toimivat. Ja olen samaa mieltä siitä, että ei kyse ole pelkästään eläkejään nostosta, vaan meidän täytyy toimia myöskin työmarkkinoiden sisällä, mutta ikävä kyllä joissain jäsenvaltioissa on havaittu, että näin voidaan toimia. Tämä on tärkeää komiteamme työn kannalta ja tällä tavalla jäsenvaltiot voivat oppia hyvin paljon toisiltaan. Ja periaatteessa meillä on hyvin paljon yhteisiä haasteita monissa jäsenvaltioissa. Thank you, Mr. Dominic. Kiitoksia, herra, herra Dominic. Different issues, but... Tässä on tullut nyt aika erilaisia kysymyksiä, mutta ajattelu on samantyyppistä tässä kaiken takana. Mitä, miten uudistukset ja suunnitelmat vaikuttavat sosiaalisesti ja mitä pit, näin pitäisi järjestelmästi tehdä niin, että arvioidaan sosiaalisia vaikutuksia näistä toimenpiteistä, joista keskustellaan ja mitä pitäisi jäsenvaltiossa tehdä. Ja sitten Eläkekysymys on hyvä esimerkki siitä. Ensin meidän pitää uudistaa järjestelmiämme, sillä jos me haluamme, että ihmiset tekevät työtä pidempään, jos me haluamme että on sellainen tilanne, missä on vielä tarpeeksi työtä, työvoimaa tulevaisuudessakin, koska edessähän on varsin haastava demografinen tilannekin, siis tulee puuttumaan työvoimaa jatkossa. Tämä on filosofiana sille, että annetaan ihmisten pysyä työmarkkinoilla. Meidän pitää opettaa järjestelmiä. Meidän pitää varmistaa se, että emme rankaise ihmisiä siitä, että he tekevät työtä pidempään. Ei haluta, emme uudistuksia tee, että voimme vähentää eläke, maks, eläkkeitä, vaan haluamme varmistaa asialliset eläkkeet. Ja tätä tarvitaan koko Euroopassa, kun modernisoidaan näitä järjestelmiä. Jos ihmiset tekevät työtä pidempään, pitää varmistaa, pitää suuta, tuossa, siis ymmärtää, että vaikeuksia syntyy, koska ihmiset ovat vanhempia ja tilanneet muuttuvat. Ja tämä pitää ottaa huomioon, kun puhutaan sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisesta ja tätä pitää pohtia myös silloin, kun investoidaan sosiaaliseen suojeluun. Ja nyt palaisin köyhyyteen. On lapsiköyhyyttä. Sitä on Euroopassakin. Ja ongelmana tässä on se, että, että köyhyys ei tavallaan pysyväistä jatku. Mitä pitäisi Euroopassa tehdä? Meillä on tällainen avoimen koordinaation metodi, sovellamme, eh, emme lakea vaan suosituksia. Erityisesti tällä alueella on tehty paljon työtä. Lapsiköyhyyttä, sitä on käsitelty. Minkälaisia suosituksia pitäisi antaa, että tällainen tilanne välttää? ei tulisi esiin jatkossa. Työtä on tehty, mutta ehkä siihen pitäisi vielä palata vähän tehokkaammin ja tarvitaan ehkä jotakin viitearvoja. Kun joku jäsenvaltio tekee jotakin uudistuksen, niin voitaisiin tarkistaa, sopivatko nämä uudistukset yhteisten suositusten kanssa, joita on jo paperilla esitetty ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sovittu. Kiitos. Thank you very much. One last... Kiitoksia. Vielä yksi kysymys ennen kuin äänestämme. Edustaja Lopes. Muchas gracias, yo rápido. Kiitoksia ihan nopeasti. Yksi konkreettinen kysymys suosituksesta viime vuodelta. Suosituksessa viitataan yritysten epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen. Eli jäsenvaltioiden pitää nyt soveltaa tätä ja katsoa, miten suositusta on noudatettu. Tämän hyväksyttiin viime maaliskuussa. Eli tämä on erittäin hyvä suositus. Tässä puhutaan standardien laatimisesta, jotta voidaan uudelleen muokata velkoja ja uudelleen yrityksissä ja antaa kannustimia hankkeille yrityksissä. Eli haluaisin kysyä siitä, mitä tietoja teillä on tästä jäsenvaltiolta. Ja tässä pitää nyt kehottaa ja viitata siihen, että me pystymme toimimaan samoin kuin yritysten osalta ja maksukyvyttömyyden osalta, lähinnä pk-yritysten osalta, niin meidän pitää toimia samalla tavalla ihmisten osalta, ei pelkästään yritysten osalta. Sanon näin, koska meillä on maksukyvyttömyyslakeja, jotka on hyvin erilaisia sekä henkilöiden että yritysten osalta Euroopassa. Ja meillä on suosituksia myöskin kansainvälisille järjestöille, eli niiden pitäisi luoda standardeja näissä tapauksissa. Esimerkiksi Ranskassa on laki, jossa on viitattu tähän ja jota sovellettiin 150 000 henkilöön viime vuonna, eli henkilökohtainen vararikko. Saksassa 100 000 ja Espanjassa alle 1000 henkilöä. En tiedä, tiedättekö, mutta meillä on erittäin vakava ongelma takavarikoissa, jotka liittyvät henkilökohtaisiin vararikkoihin. Ja 400 000 ulosmittausta on tapahtunut kriisin aikana. Ja on esimerkiksi vanhuksia, jotka heitetään ulos talostaan, koska he ovat taanneet lastenlastensa velkoja, jotka eivät sitten selvinneetkään veloistaan. Ja sitten esimerkiksi asuntolainoja, joissa oli alhainen korko viime vuosina. Eli haluaisin puhua näistä jo tehdyistä suosituksista, ja meidän pitäisi miettiä, miten voidaan päästä eroon jostain, eli tämä siviilikuolema, eli joku joutuu maksamaan velkoja koko loppuelämänsä. Se ei ole kaupallisesti järkevää eikä taloudellisesti eikä myöskään sosiaalisesti sitä voida hyväksyä. Mr. Bevers first. Bevers ensin. Mr. Dominic, it's your thought. I think this is Dominic. major topic on, on, on... Kiitos. Niin, köyhyyden purkaminen, sehän on valtavan tärkeä aihe. Mitä tässä sitten oikein tehdään? Meidän täytyy tarkkailla kotitalouksien tilannetta yleensä. Sitä, kuinka velkaantuneita kotitaloudet ovat, se on hyvä indikaattori siitä, minkälaista köyhyyttä tulevaisuudessa on odotettavissa. Tämä on eräs niistä asioista, joita me sosiaalisen suojelun komiteassa katamme omissa analyyseissamme, mutta totta kai tähän tarvitaan vielä lisääkin työtä jotta todella saisimme aikaan hyviä suosituksia ja oppisimme, mitkä ovat parhaat ratkaisut tällaisten tilanteiden välttämiseen. Okay, then uh, I thank you very much. Kiitän teitä, että suostuitte tähän kutsuumme. Tämä oli varmasti meille hyödyllinen tilanne saada kuunnella teitä ja tervetuloa uudestaankin. Ja sitten ihan parin minuutin kuluttua tasan kello 10.15 aloitamme äänestyksen. Thanks for, to Okay, we'll start the voting. Nyt jatkamme äänestyksillä. globalisaatiorahastokirjeet. Ensin Enos Steel, yritys. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Yksi ääni liikaa EPPstä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen kirje globalisaatiorahastosta. Caterpillar Belgiasta puolesta. Anteeksi, ensin äänestys alkaa, koska tämä on koneäänestys. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hyväksytty. Sitten kolmas kirje. Globalisaatiorahastosta asiana ArcelorMittal-yritys. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Euroopan investointipankin vuosikertomukseen kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yksi, tarkistus kuusi, Jutta Steinrukilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän lopesilta puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty. Kyllä. And that means it's... Yes, we check it. Kyllä voidaan tarkistaa. One too much for EPPs. Yksi ääni vieläkin liikaa EPPstä. Yes, it's carried. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Thomas Mannilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kymmenen Mannilta edelleen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme koneäänestyksenä vielä. Tarkistus numero 16. vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty Kompromissi D puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Uskoisin. Amendment 29. puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31, it was very... 31 täytyy kyllä tarkistaa, oli vähän epäselvä. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F puolesta tai kompromissi F vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 50. One too many in EPP. EPPstä yksi liikaa äänestämässä. It's carried. Hyväksytty. Sitten 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. H puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 26 täytyy tarkistaa koneäänestyksenä. Uh, yes. Uh, was it? We have to make it once again, please. Täytyy ottaa vielä uudestaan. Uh, one too many in... EPPstä yksi liikaa. Yes, it was rejected. Hylätty. Sitten 57 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten KK-lausuntoluonnos näin muutettuna puolesta vastaan koneäänestyksen siis tämä osuus Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Yksi jälleen liikaa EPPstä. Eikö vieläkään ole valmis? Yes, it's carried. Hyväksytty. Kiitoksia. promotion of employee financial participation. Työntekijöiden taloudellisen osallistumisen edistäminen kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys kysymyksestä puolesta. Niin tämäkin koneäänestyksenä Äänestys päättyy. It's carried. Hyväksytty. Sitten vielä kohta 11 Euroopan koulutussäätiön hallituksen jäsenten valinta. Ja tämä on salainen äänestys toimitaan aakkosjärjestyksessä. Vain puolesta äänet lasketaan, joten äänestätte puolesta tai ette äänestä ollenkaan. Ensimmäinen ehdokas Jan Andersson. Salainen äänestys alkaa. Only votes in favor. If you don't vote... Vain puolet äänet, siis jos te äänet puolesta, niin ei tarvitse sitä äänestää ollenkaan. Kiitos. Nyt. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Thirty votes in favour. And then we'll go to Edith Bauer. Puolesta sitten seuraavana Edith Bauer. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 ääntä. Sitten Jean-François Mézier. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 ääntä herra Mesierille. Sitten Parking Sara, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista ääntä Parkinille. Uh, the result of the vote is as follows. Äänestystulos. Jan Andersson 30 ääntä, Bauer 39, Mezier 22 ääntä ja 17 Harapakinille, joten Andersson, Bauer ja Mezier ovat meidän ehdokkaamme. ja heitä sitten esitellään puheenjohtajakokoukselle. Kiitoksia tästä osuudesta. Äänestys päättyy. On päätös. Mm. Mm.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 Ihan hetken kuluttua jatkamme vuodesta 12 meidän kulkeusta, mutta haluaisin, että täällä hiukan rauhoittuisi tilanne ennen kuin aloitamme, koska tämä on erittäin tärkeä mietintö meidän valiokunnallemme. Now we start the meeting after the voting session. Jatkamme nyt sitten kokousta. Ja haluan antaa puheenvuoron esittelijälle aiheena direktiivin muuttaminen aiheena merenkulkijat ja esittelijänä Elisabeth Moran Chartier, olkaa hyvä EPPstä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, eli tänä aamuna keskustelemme tästä mietintöluonnoksesta, joka koskee merenkulkijadirektiiviä. Ja kyseessä olisi siis, anteeksi, niin kyseessä olisi merenkulkijoiden työolosuhteiden parantaminen niissä aluksissa, joiden lippuvaltiona on jokin EUn jäsenvaltioista. Tämän tekstin uudistaminen on välttämättömän tärkeää. Tässä on kyseessä viisi aiempaa direktiiviä, niiden tarkistaminen työnantajien työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa työntekijöiden suojeleminen, sitten direktiivi, jolla perustetaan eurooppalaisia yritysneuvostoja ja direktiivi, joka liittyy työntekijöiden tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa, direktiivi kansallisen lainsäädännön lähentämiseksi joukkoirtisanomistilanteissa ja lopuksi direktiivi joka liittyy työntekijöiden oikeuksiin liikkeenluovutustilanteissa. Viisi tärkeää suurta direktiiviä ovat tässä siis mukana. Ja näihin tämä minun tekstini liittyy. Kyseessä on siis direktiivin uudistaminen ja tämä on uusintatyö edellisen valiokunnan ajoilta viime vuodelta. Silloin tästä mietinnöstä vastannut kollega joutui työskentelemään todella todella kireässä aikataulussa, kun vaalikausi oli päättymässä ja silloin ei pystytty suorittamaan tarpeeksi näitä kuulemisia. Eri tahoja ei kuultu riittävällä tavalla ja he eivät saaneet osallistua ja varjoesittelijät olivat tästä aivan samaa mieltä. Tämän jälkeen, eli viime vuoden huhtikuun jälkeen, mitä tässä on tehty? No ensimmäinen asia on se, että tilannetta on muuttanut se, että työmarkkinaosapuolet, eli äh, laivavarustajat ja työnantajajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen tekstistä – Tämä aihe on valtavan tärkeä ja se huomattiin myös heidän keskuudessaan ja parlamentti otti tosiaan tämän asian nyt esiin tämän uuden parlamentin aikana ja he pääsivät sopimukseen, jossa saadaan aikaan tärkeä tasapaino työntekijöiden suojelun ja heidän työolosuhteiden parantamisen välillä, mutta siinä otetaan myös huomioon tämän alan erikoispiirteet ja kaikki poliittiset ryhmät ottivat tämän sopimuksen ilolla vastaan, kun keskustelimme aiheesta viime joulukuussa. Minä olen kuullut työmarkkinaosapuolia ja olen tehnyt yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Ja minulla on ollut tässä alusta lähtien mielessäni myös hyvä yhteistyö muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa ja me olemme todella pystyneet hyvin rakentavaan yhteistyöhön ja haluaisinkin tässä kohtaa kiittää Agnes Jonkeriusta S- ja D-ryhmästä, Angerikia, ECRstä ja Patrick Liarikia, Guesta – vihreistä ja Tiziana Beginia EFDDstä. Tämä oli todella tärkeää, että me pystyimme jakamaan keskenämme tietoja tähän aiheeseen liittyen. Meidän poliittisena tavoitteenamme oli parantaa työolosuhteita merenkulkualalla. Se on Euroopan unionille tulevaisuuden ala ja komission, komissiolta on tullut 2007 sininen kirja ja tavoitteena on saada lisää työntekijöitä merenkulkualalle ja parantaa myös heidän työolosuhteitaan, jota ilman tietenkään lisätyöntekijöitä ei alalle tule. Ja tietysti Euroopan komissio ja työmarkkinaosapuolet ovat tehneet tässä yhteistyötä ja komissaarikin on ollut hyvin myötämielinen. Hän ei ole täällä tänään sairaustapauksen vuoksi. Ja jos sallitte, haluaisin tässä käydä erityisesti läpi tiettyjä tarkistuksia, jotka ovat tärkeitä tuon työmarkkinaosapuolten saavuttaman sovun kannalta. Ja tässä puhun tarkistuksesta yhdeksän, eli sinne lisätään kohta. Ja siinä tarkoituksena on saada aikaan todellinen edistysaskel. Siinä muistutetaan PK-yritysten taloudellisesta merkityksestä, koska ne luovat 80 prosenttia EUn uusista työpaikoista merenkulkualalla – ja sitten tarkistuksessa kaksi olemme halunneet korostaa, että kyseessä on paperi, jolla halutaan poistaa merenkulkijoiden syrjintään, syrjintää. Ja sitten kolmosessa olemme halunneet korostaa, että tämä syrjintä, sitä korostaa se, että meillä on tiettyjä poikkeuksia, joita jotkut valtiot käyttävät hyvin paljon ja jotkut eivät sitten käytä niitä lainkaan. Tämä luo epäterveen kilpailutilanteen. Sitten tarkistus 6. Siinä olemme halunneet korostaa sen tärkeyttä, että haluamme parantaa merenkulkijoiden työolosuhteita ja ottaa huomioon alan erityispiirteet. Tarkistuksessa seitsemän on tärkeää asiaa, koska on tärkeää kuulla työntekijöitä erityisesti näissä irtisanomistilanteissa ja uutta teknologiaa voidaan hyödyntää tässä työntekijöiden tiedottamisessa, erityisesti jos ajatellaan laivojen miehistöä merellä. Tässä puheenjohtaja yleisesti ottaen nämä tarkistukset, joista olemme päässeet sopimukseen ja jolla pääsemme hyvään tasapainoiseen syrjimättömään direktiiviin merenkulkijoiden osalta. Kiitoksia jo etukäteen keskustelusta. Uh, Kiitoksia, Arva Moran Chartier. Jutta Steinruck SD-ryhmästä. Agnes Jongerius, Kiitos Jonkerius. Tosiaan ei päässyt tänään paikalle ja hän pyysi, että puhuisin hänen puolestaan tässä kohtaa. Jonkerius sanoi, että tämä direktiivi vie meidät lähemmäksi tavoitetta, jotta voidaan vähentää merenkulkijoiden syrjintää. EUn työoikeus koskee tulevaisuudessa myös merenkulkijoita. Kompromissiesitys on nyt tehty ja siinä on käsitelty merenkulkijoiden erityisvaatimuksia ja sitten direktiivin käytännön soveltamista tällä alalla. Mohan Chartierin ehdotus on ottanut mukaan työmarkkinaosapuolten sopimuksen ja tällä tavalla porsaanreikiä voidaan sulkea, jotta voidaan varmistaa, että merenkulkijoita kohdellaan samalla tavalla kuin kollegoita maalla. Eli haluaisin tässä kohtaa Junkeriuksen nimissä vielä kiittää Mohan Chartieria ja työmarkkinaosapuolia. Me tuemme ehdotuksen tavoitetta, eli että työolosuhteita, sosiaaliturvaa, työntekijöiden ja työnantajien välistä. Vuoropuhelua tulee vahvistaa ja sitten pitää edistää työllisyyttä tällä alalla ja toivottavasti tämä asia ja direktiivi saadaan päätettyä nopeasti. Kiitoksia. Thank you, Mr. Gericke. Kiitoksia. Sitten edustaja Gericke. Zunächst einmal danke ich Ihnen als ähm Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää Mohan Shahtiria. Hän on alusta pitäen tehnyt hyvää yhteistyötä tämän mietintöluonnoksen osalta. Ja haluaisin myöskin kiittää komissiota tästä luonnoksesta. Tässä on keskusteltu työmarkkinaosapuolten kanssa ja mielestäni teksti on nyt tasapainoinen. Viime viikkoina minäkin olen tavannut paljon merenkulkualan edustajia, mutta myöskin pk-yritysten edustajia Saksan rannikkoalueelta – ja monet ovat sanoneet, että lainsäädäntö merenkulkijoiden osalta ei saa päättyä kansallisille rajoille, vaan meillä pitää olla kansainvälisiä rajat ylittäviä sääntöjä Euroopassa, ja minun ryhmäni tukee tätä kantaa. Me tuemme toimia, jotka luovat merenkulkijoille yhtenäisiä sääntöjä riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he toimivat, ja meidän täytyy antaa heille samat työolosuhteet kuin maalla työskenteleville. Mutta näiden sääntöjen pitää olla sovellettavissa myöskin pk-yrityksissä, ja tämä ei saa luoda mitään turhaa byrokratiaa tai kustannuksia. Siksi meidän täytyy käydä läpi tarkistuksia. Ja pelkään, että luomme sääntöjä, joista koittuu haittaa eurooppalaisille merenkulkijoille ja aluksille. Meillähän on kaik- nyt paljon kilpailua kolmansista maista, eikä voi käydä niin, vaan meillä pitää olla selkeät ja joustavat säännöt, ja meidän täytyy tunnustaa, että merenkulkijoiden työolosuhteet ovat erityiset. Työoikeus täytyy nähdä niin, että työoikeudelliset asiat saadaan kuntoon ja että Euroopan merenkulkuteollisuus pysyy elinvoimaisena, ja tätä myöskin ECR voi tukea. Thank you. Uh, Kiitos. Thank you very much. First of all... Kiitoksia. Ensinnä haluaisin myös kiittää esittelijämme erittäin hyvästä työstä ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi siitä, että direktiivi on todella tarpeen ja tärkeä. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tämä on hyvä mietintöluonnos. Työmarkkinaosapuolet, niin kuin oli sanottu ja niin kuin me tiedämmekin, saaneet aikaan sopimuksen yhteisymmärryksen asiasta. Meidän, minulla on tärkeää, että kunnioitamme työmarkkinaosapuolten sopimusta ja uskon, että esittelemme juuri näin tekeekin. Kuitenkin muutamissa kohdin mielestäni mietintö luonnos hiukan poikkeaa työmarkkinaosapuolten sopimuksesta. Olen sitä mieltä, että täällä parlamentissa yleisesti ottaen ja tässä valiokunnassa aivan erityisesti me puhumme paljon siitä, kuinka tärkeää sosiaalinen vuoropuhelu on ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen siihen, mutta tässä mietinnössä Tämän direktiivin kohdalla meillä on sopimus kumppaneiden kesken ja meistä on meidän velvollisuutemme näyttää erittäin suurta kunnioitusta työmarkkinaosapuolten sopimuksen suhteen. Itse asiassa näen tämän mietinnön jonkinlaisena testinä siitä, voimmeko toimia samoin kuin puhumme työmarkkinaosapuolten yhteydessä aina tästä sosiaalista vuoropuhelusta ja heidän kunnioittamisestaan. Tällaisen ohjeistuksen antaisin jatkotyölle mietinnössä, mutta yleisesti ottaen pidän tätä luonnosta oikein hyvänä ja odotan mielenkiinnolla sitten jatko-osaa ja tarkistuksia. Kiitos. Lambert Greens. Kiitoksia Jean Lambert vihreistä. Thank you. I just wanted... Kiitoksia. Halusin vain ryhmäni nimissä ensinnäkin kiittää esittelijää työmarkkinaosapuolia ja myöskin sanoa, että mekin olemme pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. Meiltä tulee ehkä vain yksi tai kaksi tarkistusta, koska on turha tehdä samaa työtä, jota esittelijä on jo tehnyt. Kiitos. Thank you, Tiziana Begin. Kiitoksia sitten Tiziana Begin. FDDstä. Eh, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Me olemme juuri alkaneet keskustella direktiivistä ja lähteneet siitä, että merenkulkijoilla pitää olla samat oikeudet kuin työntekijöillä maalla, mitä tulee palkkaan, työehtoihin ja muuten. Ja tämä direktiivi liikkuu tähän suuntaan. Meidän täytyy suojella PK-yrityksiä, jotka toimivat merenkulkualalla. Meidän täytyy suojella heitä sosiaalista dumppaukselta ja me arvostamme esittelijän tekemää työtä direktiivin osalta, mutta haluaisimme myöskin laatia muutamia tarkistuksia, jotta voidaan parantaa merenkulkijoiden työolosuhteita. Ja tähän täytyy myöskin liittää turvallisuus- ja työterveyskysymykset. Merenkulkualalla kalastuksessa on saatu aikaan sopimus ja olen varma, että myöskin täällä Euroopan parlamentissa pystymme toimimaan samalla tavalla. Kiitos. Thank you. The timetable for... Kiitoksesta aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistusten aikaraja 29. tammikuuta hyväksytään, äänestetään täällä ensimmäinen huhtikuuta ja sitten huhtikuussa tai toukokuussa sitten täysistuntoon. Mutta unohdin tässä antaa puheenvuoron Rova lopet Fontanielle. Olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin ensin haluaisin sanoa, että olen varjoesittelijä kalatalousvaliokunnassa ja kun tarkastellaan hiukan näitä molempien valiokuntien mietintöjä, niin huomataan, että aika samalla tavalla asioita käsitellään ja uskon, että näin voidaan helpottaa erinomaista työtä, jota Rova äh, Moransarti on nyt tehnyt. Niin kuin aina, hän on tehnyt todellakin tasapainoisen tekstin, jonka voimme hyväksyä. Tämä on tärkeää, ja näin sanottiin eilen kaatollisvaliokunnassakin, että työmarkkinaosapuolten sopimus on saatu aikaan, ja tässähän tarkoituksena on varmastikin se, että voidaan taada, taata se, että merenkulkijat saavat asianmukaisen suojan tasapuolisesti kaikissa jäsenvaltioissa, etkä sitten kärsi syrjinnästä suhteessa muihin ammatteihin, niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Siksi on tärkeää, että poistetaan poikkeukset, joita on monissa lainsäädännössä nyt olemassa, ja Tämä tulee sitten auttamaan meitä siinä, että kilpailu ei vääristy. Edelleen haluaisin muistuttaa siitä, että on tärkeää myös auttaa alan nuoria, koska tällä hetkellä on varsin vakava nuorten puute äh, kalataloussektorilla. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Perustetietoa. Madame Moran Chartier, would you like to... Moran Chartier, haluaisitteko te ehkä loppupuheenvuoron? Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron poliittisten ryhmien nimissä ja Lope Fontania varjoesittelijänä. Panin merkille nämä huomautukset ja huolenaiheet, varjoesittelijöillä meillä on vielä kokouksia, jossa käsittelemme tarkistuksia ja ehkä sitten saamme aikaan yhdessä kompromisseja. Ja Steinruckin huomioon vastaisin, että me voimme puhua tästä direktiiviluonnosta pysyvässä työryhmässä eurooppalaisten ammattiliittojen ja Euroopan parlamentin välillä. Ja kun puhutaan sosiaalisesta vuoropuhelusta, niin olisi hyvä, että voitaisiin keskustella siellä myöskin tästä direktiiviluonnoksesta, jos teille sopii. Eli kiitoksia siitä, että olette hyvin rakentavia. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja sanoisin, että sopimus jonka työmarkkinaosapuolet ovat tehneet, sehän oli hyvin vaikea. Ja meidän täytyy nyt poliittisten ryhmien löytää tapa päästä eteenpäin ja saada aikaan teksti, joka suojelee kaikkia laivojen miehistöjä Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Minäkin uskon, että Tämä on erittäin ratkaisevan tärkeä mietintö. Sitten eteenpäin kohtaan 13. Talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu. Ja puheenvuoron saa esittelijä EPPstä, edustaja Sanden. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää neuvonantajia, työntekijöitä, jotka ovat auttaneet minua tämän ensimmäisen lausunnon laatijana täällä Euroopan parlamentissa. Teksti, jota me nyt käsittelemme, on lausunto Ekon valiokunnan mietintöön Talous- ja rahasen valiokunta on päättänyt laatia mietinnön, valiokuntaloitteisen mietinnön, jossa puhutaan Euroopan komission tiedottamisesta talousohjausjärjestelmän yhteydessä. Teksti, josta me nyt puhumme tänään, käsittelee talous, talouden ohjausjärjestelmän tulevaisuutta. Nyt kun kasvua kasvu ja työllisyys on lähtemässä uudelleen liikkeelle Euroopassa, niin meidän täytyykin pohtia koordinaatiota, ei vain talouden ja budjettien koordinaatiota, jotta voidaan jatkossakin noudattaa äh, sovittuja sääntöjä, mutta tässä tietysti tarvitaan myös sosiaalista koordinointia, jotta voidaan edistää sosiaalista hyvinvointia ja vapauttaa työllisyyspotentiaalia Euroopassa olen varma siitä, että jo, jos talous, talouden ohjausjärjestelmä saa sosiaalisemmat kasvot, e, eikä käsittele vain, johtaa ei, ei vain terveeseen taloustilanteeseen, mutta edistää myös työllisyyttä, niin tätä kautta kansalaisten on mahdollista todellakin hyväksyä tämä eurooppalainen politiikka. Tässä mielessä olen laatinut lausuntoni kahden asian ympärille. Ensinnä olen halunnut ottaa esille toimintatavan olemassa olevassa äh, järjestelmässä ja sitten ehdotan jotakin parannus, parannuksia, jotta tästä järjestelmästä tulee tehokkaampi ja valvotaan myös sitä, että enemmän otetaan huomioon sosiaalinen ulottuvuus talouden ohjausjärjestelmässä. Olen ehdottanut, että järjestettäisiin neuvottelukokouksia neuvoston, EPSCO-neuvoston ja ECOFIN-neuvostojen välillä, kun hyväksytään maakohtaisia suosituksia, että voidaan edistää talouspolitiikkaa, mutta myös sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa. Olen myös muistuttanut siitä, kuinka tärkeä tärkeitä, tai tärkeää on ottaa sosiaaliset indikaattorit huomioon tai tulostaulu huomioon varoitusjärjestelmässä, sehän liitetään joka vuosi vuosittaisen kasvuselvitykseen. Tämä on huomattava edistysaskel, kun on otettu huomioon sosiaaliset vaikutukset, joita syntyy makrotaloudellisista toimenpiteistä. Ja minä haluaisinkin korostaa sitä, kuinka tärkeää on jatkaa tämän välineen käyttöä. Toiseksi halusin korostaa erityisiä maakohtaisia suosituksia, joita komissio joka vuosi antaa jäsenvaltioille enemmän kuin sellaiset puitteet, jotka rankaisevat tai asettavat seuraamuksia, niin tällä hetkellä nyt kun elpyminen on lähtemässä liikkeellä, niin pitäisi ajatella, että puitteet ovat älykkäät ja johtavat hyvin käytäntöihin ja kannustavat tällaiseen. Sen takia olemmekin saaneet tämän tilaisuuden, kun laadimme su- käsittelemme komission suosituksia, jotta ovat ne sitten taloudellisia tai sosiaalisia. Haluaisin rohkaista jäsenvaltioita toteuttamaan näitä suosituksia. Niitä ei pidä nähdä lisäkustannuksina, vaan investointeina pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kun toimitaan tehokkaasti työttömyyttä vastaan, nuorisotyöttömyyttä vastaan ja pyritään nopeasti toteuttamaan nuorisotyöllisyysaloitetta, tai voidaan tukea rajat ylittävää työntekijän liikkuvuutta. Tällä tavalla voidaan vahvistaa esimerkiksi Eures-portaalin käyttöä tai voidaan helpottaa rahoituksen saantia pk-yrityksille. Tätä kautta me voimme todellakin päästä jälleen työllisyyden ja kasvun tielle Euroopassa keskustelu Euroopan taloudenohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelusta. Näen tämän vain tal- kes, jatkuvan talousen keskustelun yhteydessä, kaikki, jossa kaikki osapuolet ovat mukana, niin EU-toimijat kuin jäsenvaltiotkin ja mukana. Tarvitaan tietysti myös työmarkkinaosapuolet. Heidän pitää, pitää olla olennainen osa Euroopan talouden ohjausjaksoa, että voidaan lisätä demokraattista valvontaa tässäkin asiassa. Johtopäätöksenä sanoisin, että tällä hetkellä täytyy pikemminkin ennakoida, en, että jouduta jälkikäteen parantelemaan, ettei synny uudestaan tätä tilannetta, josta hädintuskin olemme pääsemässä eroon tällä hetkellä. Euroopan talouden ohjaus tapahtuu sosiaalisen ja työllisyyden prisman kautta. Sitä kautta meidän pitää panostaa työllisyyteen ja sosiaalisten olojen parantamista. Nämä ovat parhaat välineet ja aseet pitää terveenä julkinen talous ja voidaan näin edesauttaa tervettä taloutta ja hyvinvointia. Tässä kollegat, mitä halusin tänä aamuna teille kertoa ja nyt olen käytettävissänne ja voimme keskustella tästä lausunnosta ja haluan ottaa huomioon teidän kommenttinne tietenkin ja ne ovat myös erittäin tervetulleita. Kiitoksia. Kiitoksia annan puheenvuoron varjoesittelijöille SD-ryhmästä. Sergio Gutierrez Prieto, olkaa hyvä. Sí, buenos días y gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle tästä ensimmäisestä mietintöluonnoksesta ja myöskin näistä selityksistä. Ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Tämä on keskeinen mietintö nyt lainsäädäntökauden alussa. Meidän täytyy tarkastella taloushallintomekanismeja juuri siksi, että olemme nähneet, että kun olemme vahvistaneet tätä two-packillä ja six-packillä, ja ohjausjaksokin on ollut vasta muutaman vuoden olemassa, ja makrotalouden koordinoinnin, ja sitten kun katsotaan mitä vaikutuksia sillä sosiaalipolitiikkaan, niin tässä on epätasapainoa. Ja tämä epätasapaino siinä vaiheessa, kun harjoitetaan talouspolitiikkaa työllisyyden osalta, niin meidän täytyy nyt korjata tätä välittömästi. Olisin halunnut, että tämä mietintö ei olisi vain mielipiteen ilmaisu, vaan me tästä valiokunnasta ilmaisemme, että työllisyys- ja sosiaalikysymykset täytyy saada samalle tasolle kuin talouskysymykset – Ehkä meidän pitänyt soveltaa sääntöä 50, jotta tämän valiokunnan kanta olisi samalla tasolla kuin talous- ja rahasyyden valiokunnan. Täytyy muistaa, että koordinointimekanismit, jotka otettiin käyttöön muutama vuosi sitten, niillä on päätavoite. Eli yhdistää politiikka Euroopan toimielimissä ja jäsenvaltioissa, jotta voimme lähestyä 2020 tavoitteita ja me olemme nyt hyvin kaukana näistä tavoitteista juuri siksi, että koordinointimekanismi on epäonnistunut. Senhän piti saada aikaan talouskasvua ja luoda työpaikkoja ja torjua sosiaalista eriarvoisuutta. Ja meidän täytyy nyt uudistaa huomattavasti mekanismia. Voimme tietysti tehdä tiettyjä asioita, esimerkiksi meillähän voi olla Ecofinin ja EPSCOn kanssa yhteiskokouksia, jotta voidaan keskustella yhdessä mutta jos me emme pysty direktiiviin saamaan näitä kysymyksiä, niin silloin mielestäni se on ajanhukkausta. Sosiaaliset indikaattorit siinä vaiheessa, kun arvioidaan taloudellisia toimia, joita toteutetaan EUn toimielimissä ja jäsenvaltioissa, niiden pitää olla voimakkaita, riittäviä, vankkoja, ja täytyy katsoa, mitä seuraamuksia niillä on. Sen jälkeen, kun Sixpack hyväksyttiin, niin kun jäsenvaltio esimerkiksi on kaukana alijäämätavoitteista tai julkisen velan tavoitteista, niin sitten on seuraamuksia. Mutta jos jäsenvaltio saapuu 25 prosentin työttömyystasolle, niin se aiheuttaa sosiaalisia draamoja – ja sillä on sitten seuraamuksia, jotka voivat aiheuttaa makrotalouden epätasapainoja, mutta myöskin sosiaalisia draamoja, eikä ole mitään poliittista valvontaa tällä alalla, eikä myöskään mitään jatkuvaa arviointia Euroopan toimielimissä. Nämä asiat täytyy korjata, ja meidän täytyy myöskin lisätä demokraattista au- legitimiteettiä. On palvelus tälle järjestö- järjest- tälle mekanismille. Ja todellakin uskon, että Euroopan ohjausjakso, josta on tehty toimielinten välinen sopimus kolmen toimielimen välillä, neuvosto, komissio, parlamentti, niin meidän täytyy toimia tässä samalla tasolla kuin neuvosto. On selvää, että siellä tehdään päätöksiä ja parlamentti tulee vain ei-sitova lausunto ja näin ollen meidän täytyy saada lisää legitimiteettiä Euroopan taimielimiin, kun laadimme näitä taloushallintamekanismeja. Ja kansalliset parlamentit myöskin katsovat, että meillä on nyt tämä koordinointijärjestelmä, esimerkiksi kun katsotaan jäsenvaltioiden budjetteja, ne pitää toimittaa Euroopan toimielimin ennen kuin ne hyväksytään lopullisesti kansallisissa parlamenteissa. Mutta jos parlament, budjetti ei mene läpi, eikä se mene läpi mm, Euroopan tasollakaan ennen kuin komissio ja neuvosto sanovat, että me täytyy tehdä enemmän leikkauksia koulutukseen, työllisyyspolitiikkaan, mm, ja muuten eläkkeet eivät ole kestävällä tasolla. Mutta meidän ja kansallisten parlamenttien, mehän edustamme kansalaisia, eli meidän täytyy nyt vähintään ottaa kantaa näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Ja lopuksi on erittäin tärkeää näissä taloushallintokysymyksissä avata tilaa myöskin kansalaisyhteiskunnalle ja työmarkkinaosapuolille. He tuntevat olevansa nyt ulkopuolella ja kun kansalaiset ja kansalaisten edustajat tuntevat olevansa mekanismin ulkopuolella, niin silloin populismi ja euroskeptisismi lisääntyvät. Eikä riitä se, että muutamissa poliittisissa ryhmissä on halua avata tilaa kansalaisille, vaan meidän täytyy saada aikaan se, että meillä on muodollista avointa vuoropuhelua, jonka avulla kansalaiset voivat olla mukana päätöksenteossa Euroopan toimielimissä. Eli tältä pohjalta varmasti voimme tehdä työtä, ja tämä on hyvä lähtökohta, olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi, ja uskon, että voimme tehdä jotain, joka mielestäni on tärkeää, jotta voimme oikaista yhden menneisyyden suurimmista virheistä. Kiitos. Kiitoksia, Sten Krasnodevski. ECR, hän on varjoesittelijä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle tästä lausuntoluonnoksesta. Tässä on monia hyvin mielenkiintoisia seikkoja, erityisesti tämä toinen osa. Ja olemme samaa mieltä monista kohdista siinä, mutta minulla on hieman epäilyksiä liittyen muun muassa kohtaan yksi, Siinä puhutaan suoremmasta koordinoinnista, jolla voidaan ehkäistä epätasapainoa. Me olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että Euroopassa kasvu hämöttää yhä kauempana – Ja jos arvioidaan niitä toimia, joita tähän mennessä on tehty, niin arvioinnista tulee suhteellisen kielteinen lopputulos. Meidän ryhmässämme läheskään kaikki eivät ole sitä mieltä, että koordinointi Euroopan tasolla johtaisi jotenkin automaattisesti kasvuun Euroopassa – mielestäni on ratkaisevan tärkeää korostaa tuota kakkoskohtaa, eli sitä, että pitää arvioida sitä, kuinka tehokkaita nämä nykyiset välineet ovat. Ne välineet, joita tähän mennessä on käytetty, haluaisin viitata tässä edelliseen puhujaan ja myös tähän kohtaan 10, tarkoituksena on vahvistaa ja syventää talouden ohjausjaksoa ja saada mukaan jonkinlaista demokraattista legitiimiyttä myös. Me emme voi ainoastaan luottaa näihin Euroopan tason koordinaatiomenetelmiin, koska silloin kansallisten parlamenttien rooli heikkenee. Me puhumme sosiaalisista oikeuksista tässäkin valiokunnassa ja pitää muistaa, että kansallisilla parlamenteilla on asiantuntijoita, jotka tietävät, mitä äänestäjäkunta siellä kotimaassa tarvitsee. Ja jos tämänkin tyyppisiä päätöksiä viedään Euroopan tasolle asti, niin silloin tällaisen demokratian vajeen tuntemus ainoastaan suurenee EU:ssa. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti voi osallistua tällaiseen taloudenohjausjärjestelmän koordinointiin, mutta en usko, että meidän roolimme voi tasapainottaa tai jotenkin pienentää tätä nykyistä demokratiavajetta. Eli tässä ei kannata puhua nyt ohjausjakson syventämisestä tai laajentamisesta, vaan sen sijaan pitäisi tehdä siitä hyvin toimiva, mutta kohdennettu. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Alden varjoesittelijä, edustaja Tonnes. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijämme hyvästä lausunnosta, joka kattaa tärkeitä kohtia koskien talouden ohjausjärjestelmää. Ja olen täysin samaa mieltä esittelijämme kanssa siitä, että me, meidän pitää korostaa sitoumustamme talouden ohjausjärjestelmään ja haluamme jatkossakin vahvistaa talouden julkisia talouksia. Jaan hänen käsityksensä myös Euroopan ohjausjaksosta, maakohtaisista suosituksista ja siitä, että pitää parantaa PK-yritysten rahoitusten saantia, rahoituksen saantia. Alun perin olen samaa mieltä siitä, että pitää vaatia läheisempää taloudellista vuoropuhelua jäsenvaltioiden komission välillä. Näin voidaan lisätä demokraattista vastuuvelvollisuutta. Mielestäni meidän roolimme työllisyys- ja sosiaaliasian valiokuntana on löytää ja jatkuvasti pyrkiä ottamaan huomioon työllisyyskulma tässä lausunnossa. Ja minun mielestäni meillä on yksi tärkeä agenda, joka ylittää kaiken muun, nimittäin työpaikkojen luominen. Jos me jotta pystyisimme tekemään työpaikkoja Euroopassa, niin kuin Estakin korostaa, tai lausunnon korostaa, niin meidän pitää jatkoa julkisen talouden vahvistamista. Luottamus talouteen on pohjana yksityiselle investoinnille, joka taas on pohjana uusien työpaikkojen luomiselle monille eurooppalaisille, jotka ikävä kyllä ovat nyt työttöminä. Tämä näkyy lausunnossa ja arvostan tätä kovasti. Yleisesti ottaen olen hyvin tyytyväinen tähän luonnokseen. Ehkä lähetän joitakin tarkistuksia, joissa korostetaan siitä, että edelleenkin pitää vahvistaa julkista taloutta, luoda työpaikkoja ja kuinka tärkeä rooli PK-yrityksillä on juuri tässä työpaikkojen luomiskysymyksessä. Kiitoksia. Kiitos. En nyt näe Ines Syberiä Guesta täällä, joten mennään sitten suoraan vihreisiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle näistä selvityksistä, mutta sanoisin kuitenkin, että me vihreät olemme kriittisiä tämän suunnan suhteen, johon tässä tekstissä ollaan menossa. Monet jo totesivat, että tämä analyysi menee hiukan todellisuuden ohi, jos sanotaan, että Euroopan taloushallinto vaikuttaa kestävään kasvuun. No, kyllähän luvut tästä nyt puhuvat ihan muuta kieltä. Eli täytyy nyt puhua faktoista, eikä pelkästään tavoitteista. Eli tätä sanamuotoa pitää vielä parantaa. Ja sitten muut sanamuodot, jotkut sanamuodot ovat hiukan sen suuntaisia, ja puhuvat asioista, joita muissa valiokunnissa on tehty jo päätöksiä. Tässä puhutaan nyt kestävästä kasvusta ja laadukkaista työpaikoista, ja tässä asiakirjassa puhutaan nyt kasvusta ja työpaikoista. Eli meidän täytyisi tässäkin valiokunnassa nyt vähän täsmentää tätä kielenkäyttöä. Eli kyse on muustakin kuin kilpailukyvystä. Eurooppa 2020 tavoite pitää ottaa esiin tor- köyhyyden ja tasa-arvoisuus. Eli investointeja pitää suunnata näihin kysymyksiin ja myöskin rakenneuudistuksiin, joista on puhuttu ihan oikealla tavalla. Ne ovat tarpeen, niiden pitäisi olla sitovia. Ja meidän täytyy vaatia myöskin sosiaalisia investointeja, so- investointeja julkisiin palveluihin ja rakenneuudistuksiin. Meidän täytyy täsmentää vielä, että kyse ei ole lisäliberalisoinnista tai sääntelyn purkamisesta, vaan siitä, että haluamme laajentaa kestävää sosiaalijärjestelmää ja haluamme torjua köyhyyttä ja epäarvoisuutta, eli nämä ovat asioita, joita pitäisi tekstissä parantaa. Haluaisin vahvistaa kohtaa, jossa puhutaan sosiaalisista indikaattoreista. Sehän on yksi näistä avainkysymyksistä. Ja haluaisin myönteisesti korostaa, että hyvien käytänteiden vaihto on mainittu. Ja sitten pitäisi ottaa mukaan myöskin alue- ja paikallistason kumppanit ja tasot, eri tasot jäsenvaltioissa – koska siellähän nimenomaan päästään näihin 2020 tavoitteisiin hyvien käytänteiden kautta. Ja tärkein kohta tästä meille puuttuu, tästä jotkut jopa puhuivatkin, eli demokraattinen vastuu ja se, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana ohjausjaksossa ja että toisaalta kansalaisyhteiskunta on mukana ohjausjaksossa. Ja Eilen puhuttiin vuotuisesta kasvuselvityksestä ja siellä keskusteltiin tästä seikkaperäisesti ja edellinen komissio oli jo luvannut, että kansalaisyhteiskunta otetaan vahvemmin mukaan ohjausjaksoon ja että siitä annetaan sitten suuntaviivoja ja nyt nämä suuntaviivat pitäisi joka tapauksessa ottaa mukaan tähän lausuntoon ja me vielä laadimme tarkistuksia tähän tekstiin. Kiitos. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Laura Adjea. DFstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollegalle tästä analyysistä. Viiden tähden liike haluaa viedä eteenpäin tai tuoda esiin tiettyjä täsmennyksiä Haluaisin nyt todeta, että arvostan tätä taloushallintoa. Tämän asia, jossa ei ole oteta huomioon sitä, että usein taloushallinto jäsenvaltioissa on este ja haitta, eikä se mahdollista kunnollista osallistumista ja kehitystä. Tämähän ei korjaa kaikkia epätasapainoja, esimerkiksi sosiaalisia ongelmia. Tässä on puhuttu budjettivastuusta, rakenneuudistuksista. No, ihan hyvä, mutta ehkä olisi hyödyllistä ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet, koska tässä hiukan on menetetty kosketus kansalaisuuteen ja kansalaisten todellisuuteen. Tiedän, että on hyvin tärkeää puhua nuorisotyöttömyydestä, mutta haluaisin myöskin, että otetaan esiin muun tyyppistä työttömyystä. Ei tämä koske ainoastaan nuoria tämä tilanne, vaan huolestuttavampaa ja kiireellisempää on nyt puuttua pitkäaikaistyöttömyyteen – Kriisihän on viime vuosina lisännyt pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja meidän pitää puuttua myöskin nuorisotyöttömyyteen ja haluaisin myöskin korostaa, kuinka tärkeää on puuttua työpaikkojen luomiseen, mahdollisuuteen luoda työpaikkoja. Ja on ihan hyvä, että puhutaan PK-yritysten tilanteen vahvistamisesta, mutta kun puhutaan investointipankista, niin se ei useinkaan rahoita luotonantoa pk-yrityksille, vaan suurille hankkeille ja infrastruktuureille. Ja tällöin pk-yrityksille jää vain hyvin vähän rahoitusta. Sitten liikkuvuus rajojen yli. On ihan hyvä, että voimme liikkua on kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa Euroopassa. Ihan hienoa. Lähetetään nuoret töihin ulkomaille. No, mutta mitä me haluamme tehdä? Maat, joissa on kriisi, ne jäävät sitten tyhjiksi, koska muissa maissa on työpaikkoja. Meidän pitää nyt puuttua tähän työttömyysongelmaan kussakin maassa. Meidän täytyy luoda työpaikkoja, luoda mahdollisuuksia, koska liikkuvuus on hyvä asia, mutta meillä pitää maille antaa myöskin mahdollisuus palata mahdollisuuteen luoda työpaikkoja. Muuten Etelä-Eurooppa jää tyhjäksi, koska siellä ei kukaan pysty pian enää luomaan työpaikkoja ja muut sitten siirtyvät muualle töihin. Meidän pitää ennaltaehkäistä eikä korjata jälkikäteen. No jälleen kerran meillä on hyvin vakava tauti ja haluaisin, että meillä olisi ennaltaehkäisyä, mutta nyt odotan sitten lääkettä. Jos elän sairaassa maassa, joka on hyvin radikaali, me puhumme ennaltaehkäisemistä, kun on päästy eroon ongelmista maissa. Ja sitten kun viimeinenkin eurooppalainen lapsi on nääntynyt nälkään ja meidän täytyy korjata sosiaalinen tilanne, joka on katastrofaalinen tietyissä maissa. Sen jälkeen voidaan puhua sitten ennaltaehkäisystä. Meidän pitää puhua selkeistä ratkaisukeinoista maille, jotka ovat köyhiä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt vuorossa jälleen Edustaja Sander, jos teillä on palautetta tähän mennessä sanotusta, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät kollegat tästä keskustelusta ja myönteisestä panoksesta. Voimme jatkaa keskustelua tietyistä asioista, demokraattisesta oikeutuksesta, vuoropuhelusta, talouden ohjausjaksosta, sen vahvistamisesta tai ei. Varmasti voimme keskustella näistä aiheista ja yrittää päästä parempaan lopputulokseen. Lopuksi halusin ottaa esiin tämän agendan komission ohjelmassa. Hän ohjelmaahan itse asiassa hieman viivytettiin, eli meille tuli hiukan lisäaikaa työlle tässä valiokunnassa ja siksi minä tässä tämän valiokunnan sihteeristön kanssa pohdin, että voimmeko keskustella näistä tarkistuksista. Siihen ei alun perin ollut laitettu aikaa, mutta ehkä nyt sitä voisi löytyä. Se olisi ehkä hyvä meille kaikille. Muistutan vain, että tarkistukset pitää jättää tämän kuun 30. päivän mennessä, mutta olen totta kai käytettävissänne kaikenlaiseen keskusteluun ihan kahden keskenkin. Kiitoksia. Olen siis käytettävissä. Thank you very much. Kiitoksia. Tarkistukset pitää, pitää jättää 30. tammikuuta mennessä äänestetään tässä valiokunnassa 26. helmikuuta. Tämä ainakin on suunnitelma. Jos muutoksia tulee, niin tästä tietysti tullaan teille kertomaan. Kello vii. Jatkamme tämän toisen osan kokoustamme. 15 minuuttia oli kolme iltapäivällä. Kiitoksia tähän astisesta keskustelusta. Siis varttia yli kolme jatketaan.